suojaaminen kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia. Puheenvuoro esittelijälle. Teillä on neljä minuuttia puheaika. Olkaa hyvä. Honorable Chair. Hyvä puhemies, varapuheenjohtaja Timmermans. Me tarvitsemme tehokkuutta. 40 miljoonan toimen ja muun valvontatoimen selvittäminen maksaa noin 4 miljardia ympissä. Kun ajatellaan sääntöjä ja määräyksiä ympissä, niin ne ovat niin monimutkaisia, että siksi seurantakin maksaa 58 miljoonaa ja budjetti vain kasva kasvamista, ei mitään tehdä. Eli kuten totesin, nyt on arviointi, että hinta on 4 miljardia euroa jäsenvaltioissaan. Tuottajat joutuvat selviytymään valtavasta väärästä byrokratiasta yhteydessä kansallisiin viranomaisiin, ja kun säännötkin ovat yhä monimutkaisempia, kuten toimetkin. Suomalainen maanviljelijä kertoi, miten absurdi tämä on, kun hän totesi, että siinä on rinnakkain pantu kaikki lomakkeet joita kansallinen viranomainen vaati häneltä. Asiakirjat olivat yli 33 metriä pituudelta. Eli pari riviä tästä salista. Ja se on pitkä rivi se. Elämme pysty virtaviivaistamaan ympiä ja keventämään taakkaa maanviljelijöille, niin ei voi ajatella, että tulee uusia viljelijöitä alalle. Jopa nykyisetkin tuensaajat ovat kovilla, mutta ei tässä ole kyse vain maataloudesta. Monimutkaisia sääntöjä ja sääntöjen valvonta aina merkitsee sitä, että veronmaksajien varjoa ei käytetä tehokkaasti. Mikä vielä pahempaa, tehottomuuden myötä tulee epävarmuutta asianmukaisesta ja vastuullisesta varojen käytöstä. Suoriteperusteinen tarkastus voi olla yksi vastaus kysymykseen. Mietintö korostaa sitä, että suoritusperusteisuuden määritelmä valvonnassa tarkoittaisi lähinnä laatua jäsenvaltion tarkastuksissa ja hallinnollisissa järjestelmissä, eli tehokkuus, johdonmukaisuus, luotettavuus, kun on kyse hallintoviranomaisista ja lupaviranomaisista, jotta voidaan helpottaa tuensaajien taakkaa. Pitäisi tehdä paikan päällä tarkastuksia niin, että viljelijä ei joutuisi vuotuisesti kärsimään useita tarkastuksia tilalla. On sitten komissio, tuomioistuin tai oma hallitus tarkastamassa. Eli meidän pitäisi odottaa yhtä ö, tarkastusmenettelyä, mitä on odotettu pitkään. Mietinnössä pyritään myös yksilöimään, ketkä ovat huonoiten pärjänneet ja ketkä parhaiten. Parhaiten selvinneet valtiot saisivat palkkioita. Jotkut pitävät tätä olevan vastaan meidän ajatuksiamme EU-sta, mutta ei kyllä tämä on aivan linjoilla. Tärkeintä tässä on nimenomaan kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtaminen. Myös huonoin liittyvien valtioiden kanssa. Mietitön pääajatuksena on yksinkertaistaminen on väistämätöntä. Komissio tukee tätä ja niin pitäisi parlamentinkin esittelijän johtotähtönä on päästää viljelijät pöytien takaa pelloille niin, että voidaan paremmin valvoa näin myös veromaksajien varoja. Kiitos. Thank you. We now move... Kiitoksia. Nyt viiden minuutin Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Navakova, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Paras per toimi olisi se, että kerrottaisiin tuloksista. Minä uskon, että herra Sarvamaa on tehnyt tässä aivan loistavaa työtä. Me voimme tässä todella oppia paljon hänen mietinnöstänsä. Pitkät ja ra- raskaat menettelyt eivät auta kovinkaan paljon. On erittäin tärkeää nopeuttaa kaikkia prosesseja maksujen osalta. Ja ne, joiden suoritukset ovat hyviä, heitä pitäisi valvoa vähemmän kuin muita. Paperitöitä pitäisi tässä vähentää ja sähköisiä ilmoitusmuotoja pitäisi lisätä. Tämä kaikki auttaisi optimoimaan työtä ja parantamaan maanviljelyn asemaa. Kiitoksia seuraavana edustaja Kaputo. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kahden uudistuskierroksen päivänä on kyse ollut monimutkaisuudesta ja, on, ja me, myös useiden sääntöjen mitä tulee myös virheitä me tarvitsemme yksinkertaistamista ja vähemmän virkavaltaisuutta, eli yksinkertaistamista niin, että valvontakustannukset olisivat myös vähäisempiä, kun ovat nyt jo 4 miljardia euroa. Aivan liian usein maksajärjestöt antavat vääriä tai epätarkoja tietoja. Komissio joutuu sitten kääntymään useamman kymmenen maksajärjestön puoleen. Ja siinä tarvit... Excuse me, could I ask... Anteeksi, että keskeytän teidät, mutta voisitteko hidastaa tahtia, jotta tulkit pysyvät perässä? Olisi parempi, että sanktioitaisiin niitä, jotka ovat antaneet vääriä tietoja, jotta voitaisiin antaa komissiolle mahdollisuus tunnustaa ne maksajärjestöt, jotka ovat toimineet kunnolla. Meille tarvitsee kunnon kriteerit on määritellä, mitkä sen valtiot rekisteröivät paremmat, paremmat suoritukset ja mitkä huonoimmat, niin että saataisiin hyvien käytänteiden ohjelmaa niin, että saadaan rationalisoitu YMP, joka on suunnattu viljelijöille, vain näin voidaan tehokkaasti päästä tavoitteisiin. Thank you, Mr. Ro- Kiitoksia. Seuraavana edustaja Rope, yksi minuutti. Ačiū pirmininkė. Kiitoksia arvoisa puhemies. Haluaisin kiittää tästä aloitteesta ja pyytäisin, että komissio todella ryhtyisi yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseen. Tähän mennessä tehdyt toimet ovat jo hieman auttaneet maanviljelijöitä. Tässä mietinnössä puhutaan maataloudesta. Tässä jos eri polvet, sukupolvi toisen jälkeen tekevät työtä maalla. Yhteisessä maatalouspolitiikassa monet säännöt ovat muuttuneet ja komission täytyisi rohkaista myös virastoja hyödyntämään tätä mahdollisuutta. Kiitos. Kiitoksia Seuraan edustaja Moraes. Yksi minuutti. Oikein paljon kiitoksia rouva puhemies. Byrokratia ja YMPn monimutkikkuus aiheuttamaan viljelijöille ongelmia ja siitä meidän on keskusteltava. Järjestelmä on yksinkertaistettava tehostamisen nimessä. huomioiden eri tukitoimenpiteet. Me tarvitsemme suuriin YMP-ongelmiin ratkaisumalleja. Meiltä löytyy maanviljelijöitä, jotka ovat taloudellisessa ahdingossa. He ovat joutuneet supistamaan tuotantoaan ja Troikan toimenpiteetkin ovat johtaneet siihen, että vaikutukset ovat näkyneet myöskin maataloussektorilla. Viimeisen viiden vuoden aikana tulotaso on laskenut huomattavassa määrin ja Venäjän kauppasaartokin on aiheuttanut suuria ongelmia, joten nyt tarvitaan välittömiä tukitoimenpiteitä. Kiitoksia. Mr. Cristoforo, Kiitoksia. Seuraavana edustaja Cristoforo, yksi minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies. Me puhumme erittäin vakavasta aiheesta, mutta onneksi olemme saaneet erinomaisen mietinnön, jonka laati erinomainen kollega, joka on päässyt asian ytimeen. Sen myötä, mitä hän on todennut, ei oikeastaan paljon lisättävää enää ole. Tehokkuus on tässä avainasemassa. Se onnistuu, kun meillä on selkeät puitteet ongelman ratkaisemiseksi. Eli 50 miljoonaa tointa on johtanut 4 miljardiin euroon, 17 prosenttia kaikesta rahasta, joka on merkitty ympiin. Eli niin paljon menee pelkästään valvontaan ja tarkastuksiin. Me emme tässä tilanteessa voi käyttää näin paljon tarkastuksia, eli kannattaa tarkkaan lukea, mitä mietinnössä on lausuttu. Jos nimittäin vanha mallin jatketaan, niin kaikki häviävät. Ja tässä voittaa pelkästään virkavaltaisuus. Eli meidän täytyy päästä hallinnollisesta rasitteesta ja löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja, joiden myötä voidaan harjoittaa enemmän omaa valvontaa. Paljon kiitoksia. Ja nyt vastausvuoro komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Mikrofonia. Is a way to reduce the number of controls on the spot. Paikan päällä tehtävien tarkastusten vähentäminen mahdollistuu yksinkertaisemmilla säännöillä. Kun säännöt ovat yksinkertaisempia, niin tämä on helpompaa maanviljelijöille ja myös tarkastukset ovat helpompia. Yksinkertaistamistoimet ovat jo alkaneet ja tuo työ on edennyt hyvin. Olemme saaneet paljon näkemyksiä kaikilta eri sidosryhmiltä. Joitakin muutoksia on jo pantu täytäntöönkin ja komissio tulee esittämään lisäehdotuksia tulevina kuukausina. Meidän ei täytyy tässä odottaa uusia sääntöjä, jotta voitaisiin vaikuttaa maanviljelijöiden toimintaan tehtäviin tarkastuksiin – nykyiset jäsenvaltioiden lainsäädännöt mahdollistavat sen, että paikapäällä tehtäviä tarkastuksia voidaan vähentää. Jotkut jäsenvaltiot ovat ilmaisseet halunsa tarttua tähän mahdollisuuteen. Komission yksiköt tekevät läheistä yhteistyötä näiden jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen sen, että kaikki tarkastusten vähentämisehdot täyttyvät. Tietysti haluamme parempia sääntöjä ja parempaa toimeenpanoa. Me haluamme myös paremman mahdollisuuden varmistaa sen, että veronmaksajien varoja ei päädy sinne, minne niiden ei pitäisi päätyä. Jäsenvaltioita rohkaistaan nykylainsäädännön puitteissa myös järjestämään tarkastuksensa niin, että hallinnollinen rasite maanviljelijöiden osalta vähenee. Vain 5 prosenttia maanviljelijöistä valvotaan paikan päällä. Suurin osa tarkastuksista jota juurensa kansalliseen lainsäädäntöön eikä yhteiseen maatalouspolitiikka lainsäädäntöön. No tietenkään monet maanviljelijät eivät erota, tuleeko tämä tarkastusmääräys sitten kansallisesta lainsäädännöstä vai EU-lainsäädännön pohjalta. Ja tämä on aivan oikein. Ei heidän pitäisi olla huolissaan jatkuvasta byrokratiasta, vaan heidän pitäisi keskittyä maanviljelijöön. Jäsenvaltiot voisivat toimia paremmin ryhmittämällä omat tarkastuksensa, yhteen yhteisen maatalouspolitiikan velvoittamien tarkastusten kanssa. Tästäkin me voisimme vielä oppia paljon. Kuten sanoin, tarkastukset ovat ja tulevat olemaan tulevaisuudessakin tarvittavia. Jos EU-lainsäädännössä tai jäsenvaltiossa on erityislainsäädäntöä ehtojen osalta, jotka täytyy täyttää, jotta tukia voidaan maksaa, niin täytyy varmistaa, että nämä ehdot myös on täytetty. Jos Säännöt ovat hyvin monimutkaisia, ne tarkastuksetkin ovat sitä. Ja kansalaisilla on oikeus tietää, onko EU varat käytetty sääntöjen mukaisesti. Ja tämän vuoksi me emme hyväksy sellaisia ehdotuksia, joilla voitaisiin vaarantaa vakaa EU-varojen, EU-talousarvion toteuttuminen. Lopuksi meidän pitäisi itsellemme esittää kysymys siitä, onko kahden prosentin virhe taso, asianmukainen ö, taso näin monisyisessä politiikassa kuin yhteinen maatalouspolitiikka on, ottaen huomioon maatalous- ja maaseutupolitiikan kehitys. Meidän täytyy miettiä, mikä on hyväksyttävä suhde valvonnan hyötyjen ja kustannusten välillä. Jos me emme tähän kysymykseen tartu, niin me menetämme yhden tärkeän mahdollisuuden. Yhteinen maatalouspolitiikka on ja tulee aina olemaan yksi kulmakivistä EU-politiikassamme. Sillä voidaan tukea niin maanviljelijöitä kuin kansalaisiammekin. Veronmaksajat haluavat varma, varmistaa sen, että heidän paransa käytetään hyvin. Haluaisin lämpimästi kiittää herra Sarvamaata mietinnöstä. Se on yksi lisä näihin ö, näkemyksiin, joita on annettu jatkuvan keskusteluun yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna. Nyt siirry.